Well, thank you. Even my children do not listen like that at home. Kiitoksia. Lapsenikään eivät ole yhtä tottelevaisia kotona. Tämä on hyvä juttu. Nyt haluaisin avata kokouksen ja, ja toivon mukaan esityslista voidaan muutoksitta hyväksyä. Missä se nyt onkaan, ihmettelee puheenjohtaja. Toinen esityslistan kohtana ovat puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä on jokunen meillä on kaikki Inven, Envin ja Itren normaalit kielet, paitsi Kroatia, tänään kuunneltavissa ja puhuttavissa. Olemme olleet ahkeria, 920 muutosehdotusta on tullut ja näitä on yhteensä viitisen sataa sivua. Paperin säästämiseksi näitä paperinippuja ei ole jaettu kuin tulkeille sitten meillä on, ja esittelijä ja pari esittelijä tietenkin ovat ne saaneet. Ja sitten on, meillä on muutama kappale, muutama kappale sitten yleisessä jakelussa kaikilla kielillä. Niitä on sitten, tämä on kolmen ja puolen metrin korkuinen paperipeno, pino sitten, toistakymmentä tuhatta sivua, 500 sivua siis yhteensä näitä on tehty minä olen yksi niistä harvoista, joka kuljettaa kaikkea materiaaliaan tässä e komiteen sovelluksessa tuolla tabletillani. En kenties ensi kerraksi tekin voisitte opetella saman kikan, että paperia säästyisi. Nämä, tämä paperinivaska on nyt vain painettu ja printattu yhden ainoan kerran. Seuraaviin kokouksiin ei uusia versioita enää tehdä haluaisin äh, muistuttaa mieliin, että Envi ja Itre äh, laativat tämän yhdessä tämän äh, valiokunta-aloitteisen mietinnön 51 Atriklan mukaan 20 6. kesäkuuta tänä vuonna puhemiehistön no, puheenjohtajakokouksen antamalla siunauksella – esittelijät, yhteisesittelijät ovat sopimuksesta laatineet yhden äh, mietintöluonnoksen, luonnoksen, johon tehtiin siis 920 muutosesitystä. Ja sitten esittelijät, esittelijät ja äh, mm, varjoesittelijät ovat pyrkineet laatimaan tästä nivaskasta kompromisseja tähän päivään, äh, tai 12. päivä maaliskuuta, joulukuuta mennessä. Äh, näitä voidaan sitten edelleen täydentää ja niitäkin, niihinkin voidaan sitten muutoksia tehdä. Kun nämä, näistä muutoksista sitten keskustellaan äh, erillisissä, erillisissä sekä yhteisissä valiokuntien kokouksissa. Äh, yhteiskokouksissa on aina kaksi puheenjohtajaakin, yhteispuheenjohtajuus. Sartori on tulon päällä, hänen lentokoneensa on ollut vähän myöhässä jotta tämä prosessi menisi mahdollisimman sujuvasti, että aina isännöivä valiokunta olisi sitten mm, tässä puheenjohtajan nujassa enemmän tässä kokouksessa ja sitten aina on vaihdeltu vuoroteltu tätä puheenjohtajuutta. Loput puheenjohtajuudet ovat Äh, vielä edessä. Ja aina toisen valiokunnan puheenjohtaja voi puuttua puheeseen silloin, kun haluaa. edustaja Sartorin oli määrä siis tässä nyt johtaa puhetta, mutta hän tulee vasta tuonempana. Nyt pitäisi hyväksyä äh, pöytäkirja. Ne ovat näissä kokousasiakirjoissa, jos kommentteja ei sen kummemmin ole. Katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi. Näin pääsemme sitten äh, 2030 e, ilmasto- ja energiapolitiikka näkymiin kanssa esittelijät, yhteisesittelijät saavat ensin puheenvuoron Andel Vaughan. Siellä on Sophie Okoni. Mutta ensin saattaa toinen esittelijä.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 ale myślę, że w związku z tymi pracami warto powiedzieć o dwóch podstawowych y, e, okolicznościach. Meistä tässä uh, kaksi uh, asiaa pitää erityisesti ottaa huomioon näissä kompromissien tekemisissä. Uh, Haluaisin ensinnäkin varoittaa kaikkia varjoesittelijöitä. Teidän ei tule uskoa, että tämä, että tämä 50 prosenttia plus yksi aina riittäisi tai olisi ylipäänsä tarpeenkaan. Toki jotkut tällaiset ei-lainsäädännölliset mietinnöt voidaan hyväksyä tällaisella tosi niukalla äänten enemmistöllä. Ja, siis parlamentin päätöslauselmana. Mutta kun me nyt katsomme tätä työn dynamiikkaa erikseen ja, ja, ja komissiokin katsoo ja pitää kiinni tästä omasta yhteisestä äänestään. Ne pitää sitten käydä keskustelua sekä komission että neuvoston kanssa, muistettakoon se. Ja meidän pitää sitten toimia siinä hengessä, että, että, että parlamentilla on todellinen enemmistökanta, eikä vain tällainen nippanappa. Se on tietysti kunnianhimoista. Ja, haastavaa, jos me, me haluamme siis, että tämä mietintö hyväksytään selkein äänin. Ja siihen aina on pyrkimystä, koska tässä on aika hankala ongelma kaiken kaikkiaan. Mehän, jos tietysti yritetään, yritetään tätä hyväksyä, jos se päätyy sitten siihen, että, että se juuri ja juuri menee läpi, niin tulee varmaankin vahingoittamaan Euroopan parlamenttia. <clears throat> Tässä tietysti edustajat eri äh, ryhmistä, jotka äh, äh, selkeästi tätä viivyttämään – ja vetkuttamaan, koska meillä on tällainen hyvin kaksi taho, tahoinen, kaksi napainen ää, ajattelutapa. Jos meillä on pari pakollista tavoitetta esimerkiksi, ja, sitten pääsemme tästä suosta kuiville, jos me ajattelemme luovasti. Se on tässä kaikkein tärkeintä, jos ajatellaan tätä mietinnän hankalinta osaa ja äh, kokonaisuuksia. Jos me tässä, jos me Euroopan parlamentissa ja muissa toimielissä jotain haluamme aikaan saada, niin me äh, joudumme sitten vain äh, toistamaan jo sanottua eri yhteyksissä, mikä ei varmaankaan olisi hyvä. Meidän pitäisi oman kertomme todella, kortemme todella kantaa tähän ilmastonsuojelun kekoon ajattelen tässä nyt ketään nimenomaisesti, mutta tietysti miettiä, sitä, mitä, mitä on, kriittisesti arvioida, mitä on tapahtunut ja, ja mitä sitten, millä tavalla halutaan mm, edetä tässä. Sen vuoksi tässä perään, peräänkuulutaan joustavuutta, jotta sitten säilytämme tämän kokonaiskäsityksen tästä. Meillä on aika erilaiset e, toimintaedellytykset eri puolille Eurooppaa toiminnallemme, se on ihan selvä. Mutta silti haluamme nivoa yhteen kolme strategista tavoitetta. Ensinnäkin kestävä kehitys. Kehitys olisi yksi. Sitten energian toiminta, huolto, toimintavarmuus, toimitusvarmuus ja riittävyys sekä kilpailukyky. Äh, näistä, tästä tältä pohjalta lähdetään. Ei, ei voi olla niin, että, että meillä tästä näistä pyrkimyksistä muodostuu sellainen lopputulos, että, joka on hyvin epätasapainoinen. Sitten on tietenkin tiettyjä vaatimuksia, jotka ovat ihan vasta tuoreena muotoutuneet muutama vuosi sitten aika tuntemattomia. Esimerkiksi äh, energiahinnat äh, esimerkiksi tärkeimmissä kauppakumppaneissamme Japanissa äh, esimerkiksi, Japanissa esimerkiksi siellähän on aivan valtava kilpailuetu jo, ja Venäjällä ja näillä pelkästään jo kaasun ansiosta ja sitten muiden valtioiden kanssa olla sorvaamassa äh, kauppasopimusta. Ja sitten täytyy miettiä, että miten tämä uusi ilmastopolitiikka siihen sitten kytketään ja miten uusi energiapolitiikka siitä löytää sijansa. Olisi äh, aika, ää, äh, täs, jos me haluamme, tietenkin meidän täytyy muistaa, että tavoitteet ovat hiukan erilaiset ja odotukset set niin ikään erilaiset. Meidän pitää olla niin joustavia, että me nämä kaikki ihmisten odotukset ja, ja toiveet eri puolilla Eurooppaa sitten saavat vastakaikua tässä. Tässä on nyt muutaman viikon ajan öö, näitä selvitelty ja Financial Timesissa on ollut tähän liittyviä juttuja. siellä pääkirjoituksessa todetaan, että tämä paketti vaikuttaa varsin konkreettiselta ja sieltä haluaisin lukea sitaatiin, missä on tällaiset 2020 tavoitteet ja riskaaveli tavoitteet ja poliitikot ovat nyt vaarassa menettää kokonaiskäsityksen näkemykseksi ja sitten vielä sitaatti jos ajatellaan tätä tilanteen heikkenemistä kymmenen vuoden aikana, e, e, jo varmaankin sitten nostaisi vastustusta ylipäätänsä ilmastonmuutoksen vaikutuksia kohtaan. Ja se olisi kaiken kaikkiaan osoitus ihmisten hölmöydestä. Enpä minä nyt Final Timesin kanssa, Timesin kanssa aina yhtä mieltä todellakaan ole, mutta nyt, nyt olen. Jotkut nimittäin näistä, näistä muutosehdotuksista kuvastavat tätä luovaa ajattelua ja toivotaan, että tämä luova ajattelu sitten saa sijaa paitsi täällä Euroopan toimielimissä myöskin laajemmalti. Euroopassa. Manski. Kiitos, herra Manski. Tämä, tämä äänen taso nousi, volyymin kohosi tässä loppukaneetissa ne näppärä kikka. No, sitten toisen pääesittelijän sijainen, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja kollegat. Kuten tiedätte, Andel Vo, yhteisesittelijä, on sairastunut eikä voi täällä olla, siksi hän on pyytänyt minua korvaamaan hänet keskustelussa. Kiitos luottamuksesta hänelle ja toivon hänelle myös pikasta paranemista. Varmasti olette tutustuneet kaikki 920 tarkistukseen, jotka on tehty tähän mietintöluonnoksen. Andel Vuon puolesta haluaisin kiittää kaikkia oh, teidän panoksistanne, jotta voidaan vielä rikastuttaa mietintöä tarkistuksia tarkasteltaessa voidaan sanoa, että meillä on varmasti aika lailla samanlaiset tavoitteet. Kaikki olemme sen puolesta, että me haluamme kilpailukykyisen, riippumattomamman, energiaosalta riippumattomamman Euroopan, joka pystyy kehittämään talouttaan kestävältä pohjalta kunnioittain meitä kansainvälisiä sitoumuksiamme. Mutta mistä olen eri mieltä, se on keinot. Mietinnän laatimisen alusta alkaen on käynyt selväksi, että tässä on meidän valiokunnassamme kahdenlaisia kantoja. Yksi kanta haluaa leikata kasvihuonepäästöjä kuitenkin niin, että keinot ovat aika joustavat, vaikka tavoite on tiukkaa. Ja sitten toinen kanta, joka haluaa vielä toisia toimenpiteitä hyödyntäen erilaista tekniikkaa, kuitenkin niin, että voidaan taata jatkuvuus jo toteutettavassa politiikassa. Ajateltiin varsinkin investointia energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Eli tässä oikeastaan on jakolinja. Olen nyt iloinen, että ainakin teidän tarkistuksissanne olen huomannut, että tässä on tullut konkreettista tukea myös sen pohjalta, mitä tässä on aikaisemmin keskusteltu, varsinkin energiatehokkuuden kohdalla. Se aiheuttaa kyllä tyydytystä, että näin voidaan tunnustaa se hyöty, mitä voidaan saada, jos ollaan tällä saralla vielä kunnianhimoisempia. Ensinnäkin voidaan pienentää sähkölaskua, leikata meidän energiariippuvuuttamme ja luoda myös työpaikkoja, joita ei noin vaivoa siirtää muualle. Muistuttaisi myös, että jos haluat päästä 40 prosenttiin 2030 mennessä energiatehokkuudessa, niin se ei kaikkein kannattavin keino. Ja näin sen pohjalta voidaan jo 50 prosenttia leikata kasvihuonekaasupäästöjä ja 35 prosenttiin lisätä uusiutuvan energian osuutta energiasekoituksessa. Mutta nyt tässä työssä Täytyy miettiä vielä kompromissitarkistuksia ja niiden laatimista. Ja siinä on käynyt välttämättömäksi, että tarvitaan myös huomioida vastakkaisia kantoja. Kuinka paljon tavoitteita, Olisivatko ne sitovia? Ei. Ja mikä on meidän kunnianhimon tasoa? Muistuttaisin, että me olemme tehneet vaarioesittelyn kesken päätöksen, että jos siellä on vähintään kolme varsittelijaa allekirjoittanut jonkin esityksen ja esittelijätkin tukevat sitä, niin sitä pidetään jo kompromissitarkistuksena. Voitte näin huomata, että kun meillä on kaksi varsinaista esittelijää ja 12 varjoesittelijää, niin kompromissitarkistusten mahdollisuudet ovat aika monet. Mutta kun ajatellaan näitä kiperiä kysymyksiä ja kuinka paljon kompromissia voidaan saada, niin aika paljon ehkä varsinkin ajatellaan välineiden johdonmukaisuutta ja myös kilpailukykyä tai energiatehokkuutta. Haluaisin nyt jo kiittää kaikkia varoesittelijöitä ja heidän tiimejään. He ovat jo nyt työstämässä tätä ahkerasti. Tavoitteena on, että saadaan aikaan tasapainoinen selkeä mietintö niin, että voidaan lähettää selkeä viesti neuvostolle – 2030 tavoitteiden osalta. Vielä muutama sekunti yksityiskohtaisemmin. Meillä on aika iso yhteisymmärrys siitä, että tarvitsemme enemmän yhtenäisyyttä erilaisten kansallisten tukipolitiikkojen kesken, olipa sitten energialähde mikä tahansa. Meidän täytyy miettiä 2030 puitteita niin, että me emme tee samoja virheitä. Varsinkin niin, että me otamme huomioon kaiken vuorovaikutuksen ja ne seuraukset, joita kullakin puitetoimella saattaa olla muihin toimiin, kilpailukyky mukaan lukien. Me tarvitsemme pitkän aikavälin näkemystä, jonka rinnalla on selkeät säännöt, vakaat säännöt. Kieltämättä tarvitaan tiettyä varmuutta myös investoinnille sekä yksityiselle että julkiselle. Oikeusvarmuus, vakaus, olkoon meidän johtotähtenämme. Meidän täytyy nopeasti myös kohentaa infrastruktuuriyhteyksiä jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan laajentaa energiamarkkinoita ja kuitenkin hyödyntää tehokkaasti myös energiaa, joka on peräisin nimenomaan uusiutuvista energian lähteistä. Meidän täytyy miettiä myös uusia käyttömuotoja, joita ei ole vielä käytetty. Voi olla, että on joitakin avioja, jotka ovat ETSn ulkopuolella rakentaminen ja liikenne. Parempaa tietonvaihtoa tarvitaan niin ikään jäsenvaltioiden kesken, kun päätökset tehdään kansallisella tasolla, jos ne ovat varsinkin strategisia, niillä saattaa olla seurauksia myös naapurihalueisiin tai valtioihin. Tämä on tärkeää myös muukin kuin poliittisen tehokkuuden kannalta, ja tämä on tärkeä yritysten kilpailukyvylle, että vältetään mahdollisimman pitkälle hiilivuodon mahdollisuus. Lisäksi meidän täytyy vielä kohentaa ja yhtenäistää rahoituksen saatavuutta niin, että voidaan tukea investointia kestävään tekniikkaan Euroopan mittakaavassa. Eli meillä on hyvät eväät keskustella tässä nyt järkevältä yhtenäiseltä pohjalta. Väistämättä se vaikuttaa voimakkaasti myös Euroopan unionin koko tulevaisuuteen ja siihen, mikä meidän asemamme on maailmalla. Lopuksi vetoan nyt kompromissihenkeen. Aihe on niin tärkeä, liian tärkeä, jotta me pitäydymme omiin poteroihimme. Meidän täytyy puhua vain tosiasioista, tilanteen todellisesta kuvasta. Siksi voimme viestittää tässä vahvasti, antaa strategista suuntaa toiminnalle. Kuuntelen nyt mielelläni teidän näkemyksiänne 920 tarkistukseen. Kaikki tiedon välitän ystävälleni Anne Delvaulle. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Okuni. And... Kiitoksia, Rova Okuni, ja parhainta onnea ja menestystä myöskin puheenjohtaja asemaan. No niin, sitten pääsemme pitkään varjoesittelijälistaan käsiksi. He eivät kaikki ole paikalla, mutta seurataan sitä listaa sellaisena kuin se tässä edessäni on. Meillä on viisi minuuttia varattuna jokaiselle varjoesittelijälle puheenvuoroa varten. Ja haluaisin aloittaa Herbert Royalin kanssa, joka on EBBn edustaja darf mich bedanken. Hat mich noch gar nicht gemeldet. Paljon kiitoksia. En itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa, mutta haluaisin kuitenkin pari sanaa sanoa joka tapauksessa tässä. Tietenkin tarkistuksia on valtava määrä ja meidän tehtävämme on varmistaa, että tämä homma ei leviä käsiin ja tule hallitsemattomaksi. hallitsemattomaksi. Eli meidän täytyy vetää nämä asiat selkeällä tavalla yhteen niputtaa ne. Eroja on ja meidän täytyy tietysti ne ottaa huomioon silloin, kun se on välttämätöntä. Se on, se on demokraattisen prosessiin kuuluva, ei kaikkea voi niputtaa yhteen. Mutta meidän täytyy saada tämä paketti hallinnoitavaksi. Ja ne poliittiset asiat, jotka ovat tärkeitä tässä, niin toivottavasti tällä tavalla saadaan aikaiseksi jonkinlainen yhteisymmärrys. No niin, ihmiset sanovat täällä, että täytyy olla niin kunnianhimoisia kuin ma- mahdollista, mutta tämä sana kunnianhimoisuus voi luoda ongelmia, koska kun ihmiset sanovat, että pitää olla kunnianhimoisia, kunnianhimoisia, niin jos haluaa edistää ilmaston tai ympäristösuojelua Euroopassa, niin ei pidä rakentaa turhia sensaatioita tästä asiasta. Me emme aina välttämättä pysty saamaan aikaiseksi, mitä haluamme, mutta silti saamme tähän mukaan aika paljon rahoitusta. Eli asiat täytyy pitää suhteuttaa toisiinsa. Meidän täytyy selventää tätä kysymystä liittyen siihen, että onko tämä metodia, välineet ja polut, jotka olemme valinneet tai valitsemassa oikeita. Ovatko ne tehokkaita vai täytyykö asiaan puuttua toisella tavalla? Eli meidän täytyy varmistaa, tai että tarvi, pitäisikö meillä olla tämmöiset perfektionistiset tavoitteet vai pitäisikö miettiä muita tapoja? Minä en usko, että meidän pitäisi nyt jotenkin rynnätä toisiamme kohti kuin kaksi kaksi junaa, jotka ovat törmäyskurssilla. Meidän pitäisi astua askel taaksepäin ja miettiä asioita, keskustella, vähän vääntääkin niistä asioista ja miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia, koska meillä on työhön ja kasvuun liittyviä ongelmia Euroopassa ja meidän täytyy käyttää ja myöskin säästää julkisia varoja ja maiden tilanteet vaihtelevat, mutta ongelma on yleinen. Eli meidän täytyy varmistaa, että ilmaston, vast, il, ilmaston kysymys pidetään mielessä, mutta täytyy pitää yllä toivoa myös. Ja täytyy pitää mielessä energian hinta, joka on korkealla. Ihmiset kärsivät tästä ja ihmiset ovat aika lailla selkää, se, selkäseinää vasten. Heillä ei ole enää enempää enempään varaa. Ja meidän pitää laatia enemmän sääntöjä, sääntöjä vai pitääkö? Ja sen, siksi minun mielestäni täytyisi omaksua tässä nyt vähän älykkäämpi ja erilainen lähestymistapa. Edustaja Jordanin sanoi, joka ei pysty täällä olemaan paikalla tänään, niin sanoisin, että eikö meidän pitäisi asettaa itsellemme keskeiset kriittiset tavoitteet ja sitten kun ruvetaan puhumaan välineistä, niin sitä voitaisiin käsitellä jotenkin toisella tavalla. Eikö meidän pitäisi ajatella enemmänkin sitä, kuinka nämä, näitä välineitä voitaisiin käyttää tehokkaammin sen sijaan, että lisättäisiin yhä enemmän rinnakkaisia välkäisiä tavoitteita. Viime kuukausina olemme huomanneet, että monet näistä tavoitteista ovat rinnakkaisia ja tämä ei ole kenenkään edun mukaista itse asiassa, sillä saavutetaan erilainen tulos kuin mitä haluttiin. Katsotaan nyt vaikka päästökauppaa, niin siinä nähdään kuinka siinä on käynyt. Ja meidän täytyy miettiä, kuinka saataisiin vähennettyä hiilidioksidipäästöjä ja kuinka voitaisiin saada enemmän uusiutuvia energiamuotoja käyttöön, mutta matalammalla hinnalla. Me näemme, että kansallisvaltiot ehkä haluavat ratkaista tilanteen vain omalta osaltaan. Ja ehkäpä meidän täytyy herätä siihen todellisuuteen, että kyseessä on uusi eurooppalainen haaste, johon on tartuttava Euroopan tasolla niin, että saamme aikaiseksi parempia, parempaa ja enemmän uusiutuvaa energiaa niin, että kansat ja ihmiset saisivat mahdollisuuden toteuttaa myöskin omia tavoitteitaan. Eli suurempaa tehokkuutta, vaikuttavuutta vähemmällä kulutuksella tai vähem, vähem, vähemmällä rahanmenolla. Meidän täytyy miettiä ehkä pienempiä pienempiä välineitä ja meidän täytyy saada ikään kuin työkalupakkimme terään. Kiitoksia herra Rael. Sitten SND-ryhmästä edustaja Vulskov. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mm-hmm. niin, herra Royal oli tuossa kommenteissaan aika kompromissi henkinen, koska ilman tällaista vakava, vakavaa kompromissihalua me emme tätä valmiiksi saa mikä meille toimielimenä olisi aika noloa. Minusta tällä parlamentin edustajien laidalla vaihtaisimme tämän kunnianhimo-sanan ja käsitteen sieltä täältä pois. Jotkut saattavat kuulostaa nyt aika provokatiivisilta toi, to, toisellakin laidalla. Muutama esimerkki sallinen Esimerkiksi kun 231 muutosesityksessä todetaan, että, että ilmastopolitiikka ei ole sen tärkeämpää kuin mikään muukaan ää, politiikan hara. Tämähän, vaikka voisi totta ollakin, ei tuo mitään lisää tähän. Siinä on mitään lisäarvoa. Se, se, se on meistä joiden kuiden mielestä hyvinkin provosoiva ja ärsyttävä sinällään sellaisia, tällaiset voidaan miele, mieluusti poistaa sieltä, niin kuin, niin kuin mekin poistamme. 290 sitten, se koko haiskahtaa erittäin provosoivalta, provokataaviselta, koska siellä ehdotetaan nimittäin, että meidän pitäisi äh, äh, äh, äh, äh sopia omista tavoitteistaan no vasta sitten, kun Pariisin 2015 kokouksessa on saavutettu jonkinnäköiset sopimukset. Ja, ja ei sitten mitään uusia tavoitteita pantaisi, asetettaisi ennen kuin Kioton sopimus umpeutuu. On tämä nyt kieltämättä kuulkaa aika hankalasti nieltävissä tällainen. Ja äh, varmaan meillä on samansuuntaisia tekstejä, en sitä kiistä ollenkaan ehkä voitaisiin aluksi nyt raivata nämä kaikki ärsyttävimmät täältä pois ja sitä kautta päästäisiin sitten hedelmällisempään yhteistyöalkuun. Minun ryhmäni haluaisi puhtaalta pöydältä tavallaan siltä mielessä, siinä mielessä lähteä ja käydä keskustelua, eikä, eikä sitten pyöriä näiden erittäinkin kärjekkäiden muutosesitysten heittämään varjon alla. Meidän sosiaalidemokraattien mielestä tässä alusta alkaen ollut nimittäin muutama johto, johtotähti. Me haluaisimme kolme tavoitetta, päästörajoitukset, uuden, uusiutuvan energian energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden lisäämisen. Me haluaisimme näiden tavoitteiden olevan äh, sitovia. Nykyiset tavoitteethan eivät ole sitovia millään muotoa. Ja me voisimme äh, voitaisiin, voimme heti todeta, että näissä ei ole päästy läheskään niin pitkälle kuin näissä parissa sitovammassa tavoitteessa on päästy. Haluan myöskin tänne selkeät luvut eri tavoite, tavoitetasoista äh, ilmasto- ja, ja energiapoliittisista tavoitteista. ilman tällaisia selkeitä tavoitelukuja viesti jää heikoksi ja ponnettomaksi. Sitä me ainakin haluamme. Sitten olemme valmiit sitten todella, niin kuin sanottu, nämä ar- sellaiset arvovarautuneet ja latautuneet argumentit Samoin haluaisimme jonkunnäköistä tolkkua päästökauppaan. Siinä näkemyksemme varmaankin ovat samanlaiset. E, mutta sitten, että kenen vika tämäkin on, niin miten tähän nyt on päädytty ja, päädytty ja näin, näin poispäin. Ei, e, mutta ei se nyt ole tärkeä. E, tässä nyt kannattaa ruveta sormella osoittamaan syntipukkeja ja, ja, ja ja, ja ketkä taas sitten ovat luikkineet tässä ihan syyttäminä prosessin päästökaupa jupaka läpi. Se on minusta meidän velvollisuutemme ja tehtävämme. Ja tähän se saavutuksemme. Tämä ilmastopolitiikka ei nyt ole nyt ihan täysin surkea ollut, ihan siksi aika hyvin onnistunutta. Et sen vuoksi nämä tämmöiset melko lapsilliset, lapselliset kinat pitäisi kyllä niin kuin jättää sivuun. Ja kolme tavoitetta, selkeät numerääriset sitovat tavoitteet. Näin sitten päästään tästä sopivasta ilmastopolitiikasta yhteisymmärrykseen. Kautta linjaa. Ei se sen kummallisempaa ole. Kiitoksia, kiitoksia edustaja Ulskog kovasti. Ja nyt haluan lausua tervetulleeksi puheenjohtaja Sartorin. Luovutan Aldesta Fionalle, Fiona Hallille puheenvuoron. Ole hyvä. I noticed that many... Kiitoksia. Huomaan, että monet tarkistuksista keskittyvät kilpailukykyyn ja toimitusvarmuuteen ja nämä ovat sellaisia yhteisiä asioita, joista voimme olla samaa mieltä. Meillä on jonkinlainen aikapaine tässä käsillä ja me emme sitä pääse pakoon. Ja tietenkin komissio valmistelee 2030 puitteistoon liittyviä ehdotuksiaan ja meidän täytyy saada oma kantamme valmiiksi ennen kuin komission puolelta tulee jotakin uunista ulos. Haluaisin kiittää kaikille ja haluaisin sanoa kaikille kiitokset. Olemme tehneet tässä kovasti teknistä, teknisellä tasolla työtä, jotta kompromisseja saataisiin aikaiseksi. Energiatehokkuudesta toteaisin, että olin iloinen nähdessäni, kuinka monet tarkistuksista korostivat sitä, kuinka tärkeää välttämätöntä energiatehokkuus on talouden tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta ja energiaturvallisuuden kannalta katsottuna, kuten tiedämme IAE siitä laati mietinnön tai raportin ja korosti, että energiatehokkuus pitäisi olla se ensimmäinen asia, jota mietitään tässä yhteydessä. Tiedämme, että meillä on tässä nyt ikään kuin aikaan liittyvä tai kronologinen ongelma, koska energiatehokkuusdirektiivi ei ole vielä valmis kahteen, muutamaan vuoteen, mutta se ei pitäisi estää meitä pohtimasta tässä mietinnössä sitä, kuinka ehdottoman keskeistä energiatehokkuus on talouden tehokkuuden kannalta ja olen iloinen, että monet kollegat eri poliittisista ryhmistä ovat ottaneet esille viimeaikaisia todisteita siitä, että energiatehokkuuden tai ta- tarkoitus on siis vähentää tai energiakulutusta 40 prosentilla vuoteen 2030 erityisesti rakennusalalla ja liikennealalla. Olen optimistinen toisaalta ja uskon, että meillä on potentiaalia, jotta saataisiin aikaiseksi sellaisia muotoiluja yhdessä, jo, jolla voitaisiin taata vahva ja, ja kunnianhimoinen ö, ö, korostus energiatehokkuuden kohdalta. Ja jos ei nyt tykätä sanasta, sanasta kunnianhimoinen, niin, niin evidenssiin perustuva muotoilu voisi olla sopiva, todisteisiin perustuva muotoilu. Meidän pitäisi, se, siis hiilestä luopuminen ei pitäisi olla kalliimpaa ja meidän pitäisi todeta selkeästi, mikä on, ö, on kustannustehokasta. Ja energiaintensiivisessä taloudessa joudutaan maksamaan silloin enemmän. Eli meidän pitäisi tarkastella sitä, että voimme parantaa energiatehokkuutta 40 prosentilla ja se automaattisesti johtaa sitten sitten 50 prosentin kasvihuonekaasujen vähenemiseen. Ja sitten sanoisin pari asiaa vielä ensinnäkin siitä, että meidän täytyy olla tarkkoja, kun kytketään pois toisistaan, irti toisistaan energiakulut ja uusiutuvien energiamuotojen tuet. Energian kuluista tai kustannuksista on aika paljon väärää tietoa liikkeelle. Ja kaikki analyysit, joita komissio ja monet kansalliset tahot ovat tehneet, osoittavat, että maailmanlaajuiset fossiilisten polttoaineiden hinnat kansallisine veroineen ovat sellaisia, että me itse asiassa annamme enemmän tukea fossiilipolttoaineille kuin uusiutuville energiamuodoille. Ja Tämä ei tarkoita sitä, että uusiutuviin energiamuotoihin ei tarvitsisi enää perehtyä, vaan meidän täytyy oppia koetusta. Meidän täytyy pitää erillään toisistaan se perustavanlaatuinen asia, eli että uusiutuvat energiamuodot ovat äärimmäisen tärkeä asia. Ja syy, miksi meidän täytyy keskittyä ja puhumaan uusiutuvista energiamuodoista, on se, että meidän täytyy saada päästöjä vähenemään. Ja meidän täytyy katsoa päästökauppa hintoja. Jos haluamme ajaa investointeja uutsiutuviin energiamuotoihin mm, päästökaupan kautta ainoastaan. Ja toinen syy siihen, että meidän täytyy pohtia asiaa, että uusiutuvat energia- tai investoijat toteavat meille, että jos he tietävät, että tietyjä, tai tietty määrä uusiutuvia energiamuotoja on käytössä ja investointikulut vähenevät, niin sillä, jos me jätämme asian pelkästään päästökaupan haltuun, niin mehän tiedämme, että me tarvitsemme yhä enemmän uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti 2050 vuoteen mennessä, koska se on sellainen asia, josta on pidettävä kiinni. Mutta nyt jos tässä me pitäydymme pelkästään päästötavoitteissa, niin silloin kulut uusiutuville energiamuodoille kohoavat korkeammaksi kuin mitä on tarkoitettu. Ja toteaisin yhteenvetona, että meidän täytyy tässä nyt toimia niin, että meidän täytyy aloittaa arvioimalla se, mitä voidaan tehdä EU-tasolla, jotta voidaan kustannustehokkaasti saada aikaiseksi sekä energiatehokkuus että uusiutuvat energiamuodot. Ja sitten meidän täytyy asettaa kasvihuone kaasupäästö tavoitteet sen perusteella ja tarkistusten perusteella varmaankin löydämme jonkinlaisen yhteisymmärryksen siitä. Ja sitten ITREn kannalta katsottuna on hyvin tärkeää, että me tarkastelemme kilpailukykyä ja kasvua ja energiariippumattomuusaspektia tässä yhteydessä. Ja meidän pitää katsoa, ettemme jää kehityskulusta jälkeen. Meillä on yli sata maata maailmassa, joilla on uusiutuvia energiamuotoja koskevat tavoitteet ja olemme vaarassa, että jäämme jälkijunaan tässä kisassa ja meidän täytyy tehdä tiukka päätös, että pysymme siinä mukana. Ja kolmanneksi ja lopuksi toteaisin, että meidän täytyy pitää mielessä, että neuvostossa myöskin kunnianhimon kohteet ovat muuttumassa. Viime päivinä saimme uuden Saksan hallituksen lausunnon tästä kolmen, kolmikantaisesta lähestymistavasta ja todellakaan me emme ole ainoita, jotka tekevät työtä kompromissin aikaansaamiseksi. Näyttää, että neuvostossa ollaan liikkumassa siihen suuntaan myös. Kiitoksia tästä, edustaja Hall. Alden toisena esittelijänä, varjoesittelijänä minulla ei juurikaan lisättävää, enkä nyt halua vallankaan vesittää äh, tällaista liberaalisille puolueelle tyypillistä optimismia. Muutama listalta vielä, äh, herra Chimanski, näiden varjoesittelijä, tämän varjoesittelijäkierroksen jälkeen minulla on vain yksi puheenvuoropyyntö salista. Ivo Vilet on pyytänyt puheenvuoroa, edustaja Herzog on pyytänyt. Jos muita puheenhaluisia on tässä vaiheessa, nyt herra Shimanskille puheenvuoro, olkaapa hyvä. Bardzo dziękuję. E, panie Przewodniczący, z Państwem myślę... E, e, kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kuten sanottu, me kaikki tässä perään kuulutamme kompromissia Äh, pitää ensin selvittää diagnoosi ennen kuin ruvetaan hoidosta ja terapiasta puhumaan. Eli mm, tässä nyt äh, herää kysymys EU-ssa, onko nyt sitten äh, tänään yhä edelleenkin ajankohtaista, jos, jos lukee 2008 vuoden neuvoston päätelmiä, jos me haluamme saavuttaa 2020 tavoitteet, siinä sanotaan, ja sitten kaikki jäsenmaat eh, eri tavoin, eri tavoin joustavasti siihen näihin tavoitteisiin pyrkivät. Toisilla on eh, tässä siirtymäkaudella ja tässä politiikkaansa mukauttamisessa vaikeuksia on, ja silloin olen puhuttu on, on puhuttu hyvinkin kunnianhimoisista tavoitteista, mitä tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, niin se voi onnistua vain, jos kaikki muutkin kantavat kortensa kekoon puhaltavat yhteen hiileen. Silloin vain vasta se on järkevää päästä myöskin Kiina ja muut saastuttajat. Jos ja muut tekevät yhtä paljon työtä ja enemmän, saastut, enemmän saastuttavat vielä pontevammin, niin- ja tietenkin me voimme tässä tehdä enemmän, mihin hintaan. Toki kompromissi on mahdollinen hyvin, hyvin tavoita. Energian hintojen alentaminen loppukäyttäjän kannalta halvemmat hinnat ovat tietenkin arvokas tavoite ja siinä voidaan kompromissia hieroa, jos, halutaan lisää leikkauksia, lisää päästövähennyksiä. Se saattaa jo yhtäkkiä sitten vaikuttaa kilpailukykymme ja se sitten hiukan vähentää tätä kompromissihalukkuutta. Halukkuutta ei, <clears throat> jos meillä ole kirkkaana nämä yleistavoitteet mielessämme, emme voi myöskään alkaa mitään kompromisseja sorvata. On, eh, Euroopassa eh, on, on eh, siirtymähalukkuutta ja poismuuttohalua suuryrityksissä. Tämä olisi suuri isku meille. Ensin, ensin tietysti jos, jos vaikka ne menee, siirtyvät Kiinaan tai Yhdysvaltoihin eh, nämä eri yrittäjät ja elinkeinoelämää, niin sehän on, eh, sehän on paitsi isku ilmastonmuutosta vastaan, jos niin se ovat vapaasti saastuttaa, myöskin meidän työllisyyspolitiikkamme vastaan. Ei, ei, ei ole syytä nyt muist, unohtaa näitä talouden perusperiaatteita – ja kaikissa muutosehdotuksissa ei ole eh, mielletty tätä kilpailukyvyn säilyttämisen välttämättömyyttä. Jos ajatellaan vaikkapa eh, kovin erilaisia energian hintoja eh, Euroopassa ja eri teollisuuden aloja ja niiden maksamia hintoja tästä, näistä hinnoista tästä energiasta, jotka ovat hyvinkin riippuvaisia siis siitä, saattaa olla hyvinkin kallista, jos ajatellaan vaikkapa Ukrainaa, ja <clears throat> mitä Ukrainan, Ukrainalle tapahtui, jos ajatellaan tätä loppukäyttäjän täydellistä vapautta tehdä valintojaan ja markkinoiden täydellistä vapauttamista, niin katsotaan mitä sinne sitten tapahtuu. Monille loppu, loppukäyttäjille loppuhinta on, on, on liian kallista tämä energia jo tätä nykyään ja sitten puhutaan näistä kunnianhimoista tavoitteista, no okei, siinä nyt mitään, tavoitellaan vaan. Manski Kiitoksia edustaja Shimanski. Nyt äh, muihin puhujiin, jotka ovat ilmoistaneet äh, puhehaluaan. Kolme puhu, puheenvuoropyyntöä, toistaiseksi Ivo Bellet, äh, Vittorio Brodi, Eva Herzog ja vielä yksi. Ja Ivo Bellet saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Ole hyvä. Uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Molemmat puheenjohtajat. Haluaisin teille kiinnittävän huomiota tarkistuksen, jonka itse olen tehnyt monen muun kollegan kanssa. Useitakin tarkistuksia, joissa tärkein on 8.21. Se liittyy hiilivuotoon Siihen on syytä viitata. Tänäänkin se on jo tullut esille usean otteeseen. Eikä se liity mihinkään uuteen ajatukseen, vaan ihan perinteiseen. Monet asiantuntijat ovat sen vahvistaneet, mutta nyt on tullut jotain uutta tieteellistä tietoa, niin nyt haluaisin ottaa sen uudelleen esille. Tämä liittyy niihin niin kutsuttuun rajaverojärjestelyyn, no raja maksujärjestelyksi minä sitä kutsuisin. Se liittyy myös tuontiin ja vientiin. Tässä täytyy miettiä tuotteen koko kaarta myös kuljetuksen osalta ja sitten se johtaa ehkä hiilidioksidimaksuihin. Siis viejät, EUn yritykset vievät EUn ulkopuolelle, niin ehkä he saisivat sitten jonkinlaisen helpotuksen tuotteiden kohdalla, joissa ei tuoteta tätä verotusta. Viimeaikainen tieteellinen tutkimus vain vahvistaa tämän, että tällainen rajamaksu, rajavero on mahdollinen myös VTOn sääntöjen puitteissa. Ainahan sanotaan, että VTO eivät hyväksy nyt on uutta näyttöä siitä, että tällaista voidaan kyllä periä ilman, että se syrjii ketään, jos maksu koskee tuotetta eikä tuottajia. En nyt väärin muistaa. Se on myös tarkistuksessa. Ja saksalainen Marshall-rahastokin on tätä säätiö tutkinut Washingtonissa. Tämän on tapahtunut myös komission pyrkimystä työn harteilta viedä sitä verotusta kulutukseen ja saastuttamiseen. Eli näin olemme esittäneet tässä tarkistuksessa 821. Pyydämme, että komissio miettisi tarkkaan näitä mahdollisuuksia uuden tieteellisen näytön perusteella. Ehkä koehankkeiden avulla tätä toteutettavuutta selvitettäisiin, varsinkin energiaperäisillä aloilla. Sitten lopuksi puheenjohtajat. Tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin saada aika kannustimia EUn ulkopuoliselle teollisuudelle, että ne myös pyrkisivät päästöjä leikkaamaan, että jalanjälki pienenisi ja käyttää sitten tuloja ympäristöystävälliseen tekniikkaan haluaisin tukea muiltakin jäseniltä tälle tarkistuksille 821. Se on myös osa johdantosakappaleita. Thank you, Mr. Billet. Kiitos, edustaja Billet. Edith Herzog seuraavaksi. I, I try to be very... Kiitoksia, Kiitoksia. I was wondering and uh, looking. Kiitoksia puhemies. Yritän puhua lyhyesti. Mietin tässä, kun katselin eri tarkistuksia, joita tässä, tarkistuksia, joita tässä on esitetty. Ja arvaatte varmaan, että monissa energiapaketeissa on käynyt samalla tavalla, että yksi puoli on yhdellä puolella ja toinen puoli on toisella puolella. Ja silloin kun ajatukset eriävät näin paljon toisistaan, niin kompromisseja on vaikea saada aikaiseksi, mutta niitä tarvitaan, ne ovat välttämättömiä, koska olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että me tarvitsemme ja tästäpä syystä 2013 vuonna tähän ö, toimitukseen on lähdetty, siis jotta saataisiin käsitys siitä, mihin suuntaan haluamme mennä. Minä yritin välttää tämän suuntaisten tarkistusten ehdottamista ja haluaisin tässä nyt käyttää ihan pienen hetken kahden asian parissa. Ensinnäkin 2030 tavoitteiden suhteen täytyy saavuttaa, mitä ne sitten ovatkin, niin täytyy liittyä tietoon ja perustua tietoon, koska energia on raaka-aine ja se perustuu ihmisten tietoon siitä, miten energiaa voidaan saada. Ja sen takia täytyy investoida asiantuntijuuteen, jotta pidetään asiantuntemus itsellämme on aivan prioriteetti numero ykkönen. Ja tämän, tästä syystä olen eh, ehdottanut aika monta tarkistusta, ei nyt hirveästi, mutta kuitenkin aika monta verrattuna muihin. muihin tämän asian suhteen. Ja haluaisin sitten vielä käyttää yhden minuutin puhakseni asiasta, eh, josta monet ovat puhuneet, eli kilpailukyvystä. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan energiasektorin kilpailukyvystä itsestään vai jostain muusta? Ja jos nyt tästä puhutaan, niin mitä voidaan saada aikaiseksi? Mitä, mit, mitä lukuja halutaan saavuttaa? Mitä kilpailukyvyllä ymmärretään? Voidaan arvailla, että kun puhutaan kilpailukyvystä, niin silloin puhutaan kasvusta, mutta jos tarkastellaan ei pelkästään suoraan energiasektoria, vaan koko toimialaa, niin vuonna 2004, kun minä tulin tänne parlamenttiin, niin Euroopan teollisuustuotanto edusti 30 prosenttia Euroopan BK, kokonais BKTstä ja tänä päivänä se on ollut tammikuussa 15,8 ja marraskuussa 15,2 prosenttia, eli vain puolet siitä 2004 luvusta. Eli mistä puhutaan, kun puhutaan kilpailukyvystä? Ja kun katsotaan asiaa syvällisesti, niin huomataan, että tämä 50 prosentin pudotus liittyy enimmäkseen juuri energia-alaan. Pahinta tässä on se, että kyseessä ei ole pelkästään yksi sektori. Mehän puhumme täällä aina yksittäisistä sektoreista, jos nyt vaikkapa puhutaan terässektorista, niin sen osuus oli 8 prosenttia. Sitten seuraavana päivänä puhutaan alumiinisektorista ja seuraavana puhutaan sitten tukien antamisesta autoteollisuudelle. Mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana kokonaisluvut ovat pudonneet 30-50 prosenttiin. Jos nyt puhuttaisiin vaikkapa palvelusektorista, niin sehän on kasvanut ja sitten teollisuussektori on suhteessa laskenut. Mutta voidaan kysyä, että mitä me aiomme nyt tehdä, kun me, meidän käsissämme on jatkuvia menetyksiä. Kun puhutaan nyt alumiinista, niin miljoona tonni alumiinia, miljoona tonnia alumiinijätettä viedään Euroopan unionin ulkopuolelle. Ja energiakulut tähän liittyen verrattuna alumiinin tuotantoon, primäärituotantoon, on 5, prosentin suhte 95 prosenttiin. Eli periaatteessa me viemme energiaa Euroopasta pois. Eli kun me puhumme tästä kilpailukyky-sanasta, niin meidän täytyy kyllä määritellä, mistä silloin puhutaan. Katastrofaalinen pudotus kilpailukyvyssä, jolla me sitä nima, nimeämme, niin täytyy miettiä, että mitä, mitä me oikein haluamme. Haluammeko me vakauttaa tämän tilanteen vai haluammeko puhua kasvusta vai mistä me haluamme puhua? me voidaan sopia tästä asiasta täällä parlamentissa ja toivottavasti me sovimme näistä asioista suurella enemmistöllä. Mutta tämä ei ole kuitenkaan todellinen kysymys ja menestyksen avain, vaan menestyksen avain on se, että kun näemme investointien tapahtuvan teollisuussektorille ja energiasektorille ja näemme ainakin joillakin toimialoilla, että siellä tapahtuu jonkinlaista renesanssia, uudelleen syntymistä ja kasvua, koska tämä saa aikaan työllisyyttä Euroopassa. Ja toivon todella, että ne, jotka tätä asiakokonaisuutta työstävät, miettivät ja pitävät mielessään nämä tavoitteet. Siis iso, iso kompromissi on yksi tavoite, mutta Euroopan todellinen tavoite on olla yhtenäinen. Thank you, Edith Herzog. Uh, next. Kiitoksia, edustaja Herzog. Uh, sitten uh, Victoria Brody seuraavaksi. Presidente, um... Kiitos puheenjohtaja. No todellakin. Meillä nyt on edessämme aika iso ongelma. Tämä on jo viides versio, jonka kansainvälinen ilmastopaneeli on antanut ja osoittanut, minkälaisia vaikutuksia on, kun nyt ollaan yhä enemmän näyttöjä tietoisuutta siitä, että kyseessä on päästöistä, jotka nimenomaan ovat johtaneet maapallon lämpenemiseen ja ilmastonmuutoksen ylipäätään. Eli nyt on kova kiire, että rupeamme nyt päättämään jotain tällä alalla, että päästään leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Minulla alkaa olla vähän sellaisia epäilyä, että Kioton pöytäkirja nyt edes voisi ollakaan oikea suunta tavoitteen saavuttamiseksi. Itse asiassa se pitäisi olla, siis meillä pitäisi olla keinoja saada markkinat mukaan ja katsoa, mikä on oikea hintalappu päästöillä. Että se olisi jotenkin myös huomioitavissa, mutta ei kun tällaista Tätä ei ole tapahtunut. Meidän täytyy pyrkiä tajuamaan, mitkä olisivat vaihtoehtoiset polut. Ja mitä Beletkin täällä puhui tarkistuksesta 821. Ehkä se olisi yksi mahdollisuus todellakin, että pitäisi asettaa jotakin rajoja etukäteen. Silloin kun energiaa käytetään ja nimenomaan fossiilisia polttoaineita. Ja sitten kun ne ilmenevät, niin ruvetaan jotenkin sääntelemään. Täällä olisi sekin etu, ettei tässä tarvitse puuttua kovin hankalaan monialaiseen kenttään, jossa erilaisia kynnyksiä ja usein niidenkin myötä syntyy eriarvoisuutta, kun pyritään kohtelemaan yhtäläisesti erilaisia käyttömuotoja, joita fossiilisilla on. Eli minä uskon, että meidän pitäisi ihan uudelleen miettiä perusteellisesti, ehkä vielä ennen 2015. Nimittäin tätä polkua, jota nyt olemme käyneet, niin sitä myöden ei oikein ole päästy kohti toivottuja tuloksia. Ja minä uskon, että nyt on niin, että ihan realistisesti voidaan kysyä, onko se, mitä nyt äänästi on tehty, sellainen, jota pitäisi jatkaa, vai pitäisikö jotain muuta löytää? Thank you, Mr. Brody. The... Kiitos, herra Brody. Ja Jaroslav Pascal on puhekierroksemme viimeinen. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. V zásade som presvedčený o tom... E, kiitos, puheenjohtaja. Olen aivan vakuuttunut näistä tavoitteista päästöjä on, on rajoitettava, uudistuvaa energiaa on energialla on korvattava vanhoja ja ylipäätänsä säästettävä energiaa. Mutta minun mielestäni näillä tiukoilla toimilla on se uhka, että elinkeinoelämän kilpailukyky laajasti heikkenee – työntekijät menettävät työpaikkoja ja kenties sitten ylipäätänsä työpaikat siirtyvät muualle. Haluaisin muistuttaa tästä, että tämä energia, energiapolitiikka me kaiken muun tavoin tulisi kyllä muutoin tehostua. Voin puntaroida sellaisia mekanismeja, jotka olisivat toimintakykyisiä ja kelpoisia – jos joku, jokin toimenpide vaikuttaa äh, lupavalta tai toimivalta, niin jatkettakoon sitä ja korvattakoon niillä sitten äh, vääräksi osoittautuneet toimenpiteet. Yleistavoitteena on talouden vakaus ja äh, sitä kautta voimme sitten harjoittaa sellaista energiapolitiikkaa, joka pitää meidät rahoituksellisestikin toimintakykyisenä – ja joka samalla sitten täyttää ympäristöpoliittiset tavoitteemme, mutta talouden tasapainon, tasapainon kustannuksella näitä ympäristötavoitteitakaan ei saa tavoitella. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Paska. Ja teidän loppukanettienne myötä olemme päättäneet parlamentin edustajien puheenvuorokierroksen. Nyt luovuttaisin puheenvuoron Euroopan komissiolle, voisi kommentoida muutamia näitä, näistä muutosehdotuksista, ei ehkä kaikkia 900, muutamia seikkoja ottaa esille. Tästä keskustelusta on varmaankin jo, jo, joitakuita pääpainotuksia tullut ilmi. Voi, voi antaa meille tiettyä evästystä siihen, mikä meillä, meillä on tärkeää kilpailukykyä 821, jossa puhutaan tästä rajaa hiilidioksidiverosta esimerkiksi, nyt näin malliksi. Herra Rume, olkaa hyvä. Yes, but I'll give the floor first to... Minä annan puheenvuoron ensin energiapääosaston leidille. Olkaa hyvä. Okei, okay, vielen dank. Ähm, spreche erstmal für die GD. Äh, puhun tässä äh, energiapääosaston nimissä äh, ensin, vaikka se on tietysti yhteinen hanke meille kaikille. Oli mukavaa, että kiinnostusta tähän on näin paljon ollut tähän asiaan. Me olemme lukeneet nämä kaikki 920 muutosehtystä. Useimmat ovat oikean suuntaisia, vaikka tietenkin Rievikin kantoja on, kuten koko asia kokonaisuudessa, mutta täällä tuntuu olevan kuitenkin ymmärrystä yhteistyöhön ja yhteistyöhalukkuutta, mikä onkin hyvä, koska nythän olemme tässä paketin valmisteluvaiheen kummissa vaiheessa. Tämä on 22. päivä tammikuuta määrä sitten julkistaa, ja tässä tietenkin haetaan evästyksiä eri puolilta, eri intressiryhmistä, mitä energiapolitiikasta tulee ja sen painopisteistä. Olemme aivan yhtä mieltä näiden kolmen perusperiaatteen kanssa, kuten te olette maininneet, että kilpailukyky esimerkiksi siinä on johtotähtenä. Ja tässä puhumme elinkeinoelämän kaiken, kaiken yleisestä kilpailu kyvystä, mutta myöskin sitten vastaavasti äh, äh, kohtuullisilla hinnoittelulla, niin että se on sekä kuluttajan että teollisuuden etujen mukaista. Ja kaikki sitten äh, energian toimituksessa, toimitusvarmuus on, on avainasemassa. Nämä ovat kaikki yhtä painavia tavoitteita meillä. Kaksi, tämä 2030 paketti ei ole ihan saman sisäinen kuin sisältöinen tietenkään kuin 2020 paketti. Me olemme sieltä ammentaneet kokemuksia ja pyrkineet sieltä ammentamaan sitten myönteisiä kokemuksia ja kommenttejakin, koko joukko myönteistäkin sieltä on matkaan otettavaksi, mutta paljon myöskin sellaista, josta on syytä luopua Tästä on jo muutamia tärkeimmistä mainittukin. Uusiutuvat energialähteet ovat meille edelleen tulevaisuudessakin tärkeä, tärkeä tavoite ja tärkeä painopiste 2030, mutta tässä pitää myöskin muistaa kustannustehokkuus ja tämä edellyttää sitten 2020 vuoden jälkeen uudenlaista ajattelua, jotta nämä entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet sitten toteutuvat ja sinne onnistumme yhteistyöpaikka. Energiatehokkuus on 2030 paketin kulmakiviä. Tässä tietysti verrataan tästä, tätäkin edelliseen pakettiin, mutta 2009, 2014 on, on luvassa sitten uusi energiatehokkuusdirektiivi ja 2020 edelleenkin edellyttää sitten tavoitteensa osalta tiivistä yhteistyötä. Sitten kolmannekseen tältä energiasektorilla energian hinnat ja energiakustannukset. 2030 energiapaketissa 2022. tammikuuta tuletaan sitten vertaillaan näitä kustannuksia ja hintoja laajemminkin. Ajatellaan energiaintensiivistä teollisuutta ja sitten kotitalouksien energiankulutusta. Tässä on tässä perusteltu ja etsitty näitä eri syitä energian Äh, hintojen äh, nousulle, äh, ajatellen globaalit maailmanlaajuiset, maailmanlaajuiset energian hintavaihtelut heijastuvat tähän, mutta myöskin verot ja muut kaikki kustannukset, mitä energian tuotantoon ja välittämiseen liittyvät. Ja tässä on sitten laskettu ja selvitelty sitä, mitkä tekijät kaikkein tärkeintä roolia tässä heittävät ja minkälaista työtä EU, EU, EUn tasolla sitten voidaan tässä asiassa tehdä. Ja, mutta sitten vielä ilmastoasiantuntija pääsee nyt meiltä ääneen. Kiitos. Haluaisin täydentää ilmastotavoitteista jotain. Kuulin keskustelussa yhden ajatuksen, nimittäin, että meidän nykyinen ilmasto- ja energiapolitiikka on melkein onnistunut. No jos nyt katsoo ihan tilastojakin, niin ihan päinvastoin tilanne on. Sehän on ollut todella menestyksellistä. Ajatelkaapa, mitä EU on lupautunut Kioton pöytäkirjan ensimmäisessä vaiheessa 2008-2012 todettiin, että no, siinä ja siinä miinus 8 prosenttia verrattuna vuoteen 90. No, nyt ollaan miinussa 18 prosenttia verrattuna vuoteen 90. Paljolti tämä on onnistunut nimenomaan ihan viime vuosien aikana, eikä pelkästään tämä johdu talous- ja rahoituskriisistäkään, vaan Euroopan talous on nyt paljon tehokkaampaa kuin se oli 1990. Eli nimenomaan tämä menestys johti siihen, että hiilen hinta romahti ETSS, kun ei ole enää kysyntää luville. Kyllä markkinat sinällään toimivat, nimittäin jos lupia on paljon, tarjontaa on paljon, niin hinnat laskevat, ja niinpä kävi markkinoilla. No tietenkin alhainen hinta ei ole minkäänlainen kannustin innovointiin tai kalliimpaan tekniikkaan, eli teollisuuden aloilla. Jos ajatellaan uusiutuviakin, jos sopii, että tästä jotain sanon, niin joskus on jopa huomattu, että se, mitä jäsenvaltiossa on nyt harjoitettu politiikkaa, EU-tasollahan on todettu vain, että on yksi tavoite, mutta täytäntöön pano jää kokonaan jäsenvaltioiden harteille. Siksi meillä on 28 erilaista uusiutuvan energialähteiden politiikkaa. Jotkut ovat ihan menestyksellisiä olleet. Mutta sitten on jotain jäänyt vähän syrjäänkin. Ja siksi kustannustehokkuudessa ollaan jääty vähän vajaaksi. Oman Saksa, oma kotimaanikin Saksa ponnistelee tämän kanssa, että tämä olisi jotenkin kustannustehokkaampaa politiikkaa. Ja varmasti ainakin voidaan tämä oppia tästä, kun mietitään seuraavaa pakettia vuoteen 2030 mennessä. Nimittäin tuo eri asia on sitten, että onko tehokas tavoitteiden saavuttamisessa, mutta täytyy olla myös jotenkin, ei pelkästään vaikuttava, vaan myös tehokas. Eli sitä kyllä komissiokin ajaa takaa. No mitä sitten tulee rajaverojärjestelyihin ja hiilivuotoon, niin komissio on aivan samaa mieltä siitä, että kaikkein huonoin lopputulos ilmastopolitiikasta kansainvälisistä sopimuksista olisi, jos tässä ruvetaan vaihtamaan eri päästöjä maiden keskellä. Ei siinä ole mitään järkeä, eikä sillä olisi mitään vaikutusta myöskään kansainvälisesti. Haasteita aina edessä on, kun ajatellaan kilpailukykyä. Aika paljon on puhetta yhtäläisistä toimintaedellisyyksistä, niin niitä on aikea, vaikea saada aikaan. Pikkueroja aina on siinä, mitä maailmalla tapahtuu. Jos ajatellaan nykyhetkiä Euroopan ETS, niin me olemme jo hoitaneet sen, että hiilivuotokin voidaan huomioida. Jos jokin ala on altistunut kilpailupaineille globaalilta markkinoilta, niin he saavat myös ilmaisia lupia keskusjärjestelmät, eli eivät joudu maksamaan tästä. Komissio tilasin hiljattain tästä myös selvityksen ja se on osoittanut, että kyllä tämä on vaikutuksellista. Ja tämä vähän lieventää globaaleja kilpailupaineita. Eli ei voida puhua kesän hiilivuodosta, koska hiilin hintakin on alhainen. Se on myönnettävää. Eli tällä haavaa järjestelmä toimii varsin hyvin. Sitten rajaverojärjestelyäkin on mietitty. Silloinkin kun mietittiin, kun energia- ja ilmastopolitiikan paketista keskusteltiin, ETS-direktiivissäkin on säännös, jonka pohjalta voitaisiin ainakin miettiä tällaisen toimen toteuttamista, jotta tämä olisi jotenkin tasapuolisempaa kuin on nyt. No jos nyt katsoo, mitä kokemusta on EU-ssa saatu siitä, miten voitaisiin jotenkin säännellä muita maita ylipäätään, niin tässä on viime aikoina saatu kaksikin esimerkkiä. Ensinnäkin polttoainedirektiivi, laatudirektiivi, joissa polttoaineen laatuakin mietitään koko tuotantoketjun mitassa. Tässäkin nähdään, miten hankalaa on saada tällainen menemään läpi. Kanada vastustaa, kuten moni muukin maa. Toinen esimerkki, joka on vielä silmiinpistävämpi, on ilmailu Nimittäin kansainväliset lentoyhtiöt ovat mukana eurooppalaisessa järjestelmässä, eli taataan, että yhtäläiset toimintaedellytykset ovat olemassa eurooppalaisten ja kansainvälisten liikkeenharjoittajien, liikeharjoittajien kanssa, mutta se on aiheuttanut kyllä kumppanimaissa heitteisyyttä, olipa sitten kyse Yhdysvalloista, Venäjän federaatiosta, Intiasta tai Kiinasta. Komissio on tehnytkin ehdotuksen hyvien kokousten jälkeen Ikalssa viime syyskuussa, että voitaisiin jotenkin korjata järjestelmä. Nyt käydään jäsenvaltioiden kanssa keskustelua parlamentinkin kanssa siitä, miten tästä edetään. Rajaverojärjestely ei ole mikään helppo ratkaisu, vaikka se oikeudellisesti olisi mahdollista. Niin kyse on vielä siitä, miten se teknisesti täytäntöön pannaan tässä on monta kantoa kaskessa vielä, niin miten voitaisiin sitten kohdella tuotetta, joka on ehkä vesienergialla tuotu tai sitten verrattuna hiilienergialla tuotettuun tuotteeseen ulkomailla. Tässä on paljon teknisiä kysymyksiä, jotka on ratkaistavaa. Kolmanneksi vielä ihan poliittisesti kiinnitetty miettiä. Oma näkemykseni olisi kyllä tämä, nimittäin kun ilmailualalla oli niin valtavasti reaktioita tähän, koska moni ulkomaa ja viranomaisetkin niissä totesivat, että tämä oli tavallaan kyökin kautta menoa kohti rajaverroa ja järjestelyä. Eli tätä kautta tavallaan seuraava vaihe olisi rajaverojärjestely, jonka unionin ottaisi esille. Tuskinpa sitä hyväksyvät. Jos ajattelee kansainvälisiä ilmastoneuvottelujakin, niin siellä on kyse suvereneista valtioista, jotka pyrkivät sääntelemään päästöjä omalla alueellaan. Tätä periaatetta on noudatettu YK ilmastonmuutospuitesopimuksessa ja Kioton pöytäkirjassakin ainakin nyt. Ja jos ajatellaan Varsovaakin, niin tus, ei siellä juurikaan moni on ollut halukas muuttamaan lähestymistapaa, että olisi omaksuttu kulutuspohjainen lähestymistapa. Maat ja osapuolet haluavat neuvotella nimenomaan itsemääräämisoikeuden hallitsevina maina. Ehkä sitten voi vastata vielä kysymyksiinkin. Thank you very much, Mr. Kiitos mm, kovasti, Raul. Komission energian perusteella niin ikään. Onko äh, esittelyä vielä jokin loppusanan tarve? Olkaa hyvä. Rova olko niin, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuulkaa, minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja hyvistä erittelyistä. Ja monipuolisesta lähestymistasta keskusteluun. Tässä tuli esille monia asioita, ja mitä minunkin tulee nyt mieleen niiden pohjalta. No ensinnäkin herra Roil, kun te totesitte, että ei olla päästy tavoitteisiin 20 prosenttia strategiassa 22. Ei se nyt ihan pidä paikkaansa, nimittäin juuri siitä syystä, että tässä on vuodesta 2020. Nyt on vuosi 2014, sanoi puhuja. Ja esimerkiksi päästöissäkin ollaan päästy 17 prosenttia. Se on aika rohkaiseva, jos ajatellaan tulevia vuosia uusiutuvissa. 13 ollaan jo. Ja oikeastaan energiatehokkuudessa vain todellakin olemme tasolla, joka on hiukkasen alhaisempi, eli 10 prosenttia eikä 20, ja nimenomaan, koska energiatehokkuudessa Tavoite ei ole sitovaa, se on vain ohjeellinen. Ja siksi ei siksi, että kun meillä on sitovia tavoitteita, niin saadaan hyviä tuloksia. Sinällään ihan myönteistä. Enkä nyt halua antaa ymmärtää, että vastustaisimme tiettylaista ympäristön näkemystä suhteessa kilpailukykyyn. Meidän tiedämme kaikki, että unioni on maailmalla kaikkien suurin energian tuo ja sitten 2011 me olemme 55 prosenttia enemmänkin tuoneet energiastamme. Ja meille, meille yrityksille ja kansalaisille se merkitsee isoja kustannuksia. Ja siksi asiat täytyy hoitaa toisiimme. Ja nyt vain täytyy todeta, että kun ajatellaan erilaista harjoitettua politiikkaa ilmastonmuutoksen tai lämpenemisen torjumiseksi leikkaamalla kasvuhuone kasvupäästöjä sijoittamalla enemmän nimenomaan uusiutuviin, lisäämällä energiatehokkuutta, niin siitä myöden syntyy satoja tuhansia työpaikkoja, kun katsotaan sitten tämä muitakin aloja, eli teollisuuden lohkia, niin siellä on kadonnut valtavasti kilpailukykyä ja työpaikkoja. Nimittäin esimerkiksi 2020 strategiassa 5 miljoonaa työpaikkaa syntyy, jos nämä kolme tavoitetta 2020-2020 saavutetaan. Eli tämän verran tästä. Totesi vielä, kun täällä moni kollega korosti nimenomaan energiatehokkuutta. Toistan vielä, että tässä tarvitaan sitova tavoite. Mitä tulee rouva Fiona Hollin puheenvuoroon, hän vetosi tiukempien toimien puolesta kilpailukyvyssä. Olen aivan samaa mieltä, että nimenomaan, miten nyt sanoisin, energiakulutusta leikkaamalla ja luomalla lisää energiatehokkuutta, niin sitä myöden kohennetaan myös yritysten kilpailukykyä. Sitten Rova Ulfskuk, hän totesi, 290 on kansanpuolueen tarkistus ikään kuin konservatiivi siinä viitetaan COP 20 johtopäätöksiin, joka järjestetään Pariisissa. Minä korostaisin, että siellä osa jäsenistä tulee kansanpuolueesta, eikä nyt vielä ainakaan ole kyse mistä virallisesta linjasta. Del Volailla minä olen vakuuttunut siitä, että tässä tarvitaan sellaisia tavoitteita, että me Euroopan unionissa – ryhmä toimiin odot, ilman, että jäämme odottamaan muita. Päinvastoin osoittamalla heille, miten tärkeää tämä on, myös kilpailukyvyn kannalta. Siksi olenkin samaa mieltä siitä, mitä herra Ivan on velettänyt tarkistuksessaan. Eli tässä tarvitaan myös verotusjärjestelyjä rajoilla. Niin kun ajatellaan, mitä tuotteita tuodaan Euroopan unioniin, ovat peräisin eu ulkopuolisista maista – ja siellä ei jouduta noudattamaan samoja ympäristömääräyksiä, niin totta kai siellä tarvitaan rajalla hiilivero. Ja silloin voidaan myös se pärjelukilpailukysymys hoitaa. Ei se nyt ole oikein, että meidän yrityksen joutuvat noudattamaan tiukkoja ympäristömääräyksiä, että voidaan saavuttaa tavoitteet. Ja sitten toisaalta, toisaalta hyväksytään se, että tulee tuotteita, jotka eivät noudata samoja määräyksiä ilman, että niistä peritään edes veroa rajalla. Minä voin täysin hyväksyä tämän tarkistuksen 821. Herra Chimanskilla totesin, että te peräänkuulutitte energiatehokkuutta enemmän uusiutuvia riippuvuuden vähentämiseksi unionissa. Kyllä, Tämä liittyy myös fossiilisiin. Muistuttaisin, että me unionissa olemme täysin riippuvaisia myös fossiilisten lähteiden tuonneista. Olemme myös suuria kuluttajia. Ja mitäs tässä muuta vielä? Enköhän tässä nyt, jos sanonut sen, mitä nyt ajattelen. No en nyt tiedä, mutta ainakin olennaisin siinä tuli. Kiitos. Grazie alla collega La parola ora collega... Niin seuraavaksi puheenvuoro on kollega Shimanskilla. Olkaapa hyvä. Kiitos. Kiitos näistä kaikista huomioista, hyvästä keskustelusta. Minun mielestäni tämä voidaan tiivistää tähän kestävyyteen, kestävään kehitykseen, siitä meidän täytyy olla yhtä mieltä. Meidän, se on avainkysymyksemme. Meidän täytyy sellainen strategia, sellainen metodi keksiä, miten nämä tavoitteet nimenomaan tätä taustaa vasten saadaan yhden katon alle. Ja se onkin tämän edessä olevan poliittisen sovun kulmakivi. Minä mitä pidän mitään provokaationa sinä, sitä, jos me toista, toistamme näitä jäsenmaiden tavoitteet, Kestävy kehitys, energiatehokkuus, päästövähennykset, kaikki ne, kaikkien niiden pitää loppupaperin päätyä. Ei tässä nyt ole kyse sitten, kumpi on tärkeä, tärkeämpää, kestävyys tai toimitusvarmuus. Kyllä tässä on isommista asioista kysymys. Meidän pitää kyetä tehokkaasti ja kustannustehokkaasti luotsata talouselämämme kestävälle, kestävän kehityksen polulle. Ja sit, siinä on nimenomaan energian toimitusvarmuus yhtenä avainkysymyksenä, jos ajatellaan näitä vaikkapa tilastoja aiemmilta vuosilta. Että me olemme puhuneet tässä teollisuustuotannon laskusta. Se nyt alkaa ihan väärän merkin ja signaalin, eikä hyvää esimerkki ainakaan muulle, muulle maailmalle. Jos, jos siinä voidaan päinvastoin antaa ihan toinen toisenlainen esimerkki. Japanissa Japanissa, Australissa on tämä jo oivallettu ja käännetty kelkkaa, todettu, että kyllä kestäväkin kehitys on mahdollista, jos puhallamme yhteen hiileen. Ja me voimme tässä kestävällä tavalla kasvua vaarantamatta edetä. Siksi näistä kolmesta tärkeimmästä päivämäärästä puhumme. Ne ovat aivan yhtä tärkeitä kuin nämä muutkin. Ei tältä, tässä ole mitään poikkeavaa. Valitettavasti EUn tällainen unilateralismi mm, mm, monissa, monissa äh, seikoissa ei herätä kylläkään mitään lämpimiä ajatuksia. <clears throat> Minulla on suurta ymmärrystä teollisuudenkin tarpeisiin ja, ja koska on epätervettä kilpailua toki kaikkien energiatehokka, energiaintensiivisten elinkeinojen osalta tai teollisuuden, teollisuuden sektoreiden osalta, kun on eri hintat, eri verotuspolitiikka, erilaiset toimintaedellytykset yksinkertaisesti. Ja sieltähän on sitten jo löydettävissä aihetta kauppasodallekin ja pienillä ja isommilla kiistoilla VT on sisä- ja ulkopuolella. Näitä on, meidän pitää hyväksyä, että aina on sellaisia valtioita ja alueita, jotka, jotka, joilla ei ole kompromissi halua eikä kykyä siltä osin. Ja sen, sen, sen vuoksi me emme voi eristäytyä miksikään eri, erilliseksi sa, saarekeeksi. Tässähän ö, kehitys perustuu omiin perussääntöihimme ja semmoisen syvempään omaan identiteettiimme. Ja me olemme aina käyneet kauppaa ja me haluamme tätäkin tästäkin eteenpäin avoimampaa talouselämää. Haluamme aktiivisesti osallistua nyt ja tulevaisuudessa kansainväliseen kauppaan, kaupankäyntiin. Mutta aika pitkällä tässä sitten juuri törmätään sit energian hinnoitteluun. Täälläkin ovat siitä jo puhuneet, mutta monet teollisuus, teollisuuden haarat, paitsi muillakin, muillakin kuin näillä runsaasti energiaa kuluttavilla sektoreilla, joutuvat, tavoittam, joutuvat sitten näitä päämääriä ja tavoitteita tavoittelemaan ja siihen sitoutumaan, mikä ei varmasti ole mitään helppoa, koska meillä on myöskin erilaiset tavoitteet, mitä energiatehokkuuteen tulee. Joissain jäsenmaissa on hyvinkin suurta valjastamatonta potentiaalia uusiutujen energian lähtien, äh, lähteiden käyttöön, mutta ne ovat hyvin, maat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Me täytyy miettiä sitten, mihin rahaa pannaan, miten se on äh, tuottavimmin valjastettavissa. Meillä on äh, vielä tammikuussa luvassa tällainen seminaari ennen näitä, näitä loppuäänestyksiä, jossa eri sidosryhmien edustajat sitten kertovat näke, näkemyksistään tästä uudesta arkkite, Euroopan arkkitehtuurista sanomaan sitten siitä mielipiteensä ja kantansa. Ei tässä ole sul, suinkaan minkään vastakkain, mistäänkään vastasettelusta kysymys, vaan pikemminkin siitä, että me työstämme kompromissia, joka sitten mahdollistaa sen, että, että, että me ainakin 75 prosenttisesti voimme asettua tämän uuden ilmasto- ja energiapolitiikan taakse ja tueksi. Ja sitä kautta sitten todistaa ja osoittaa maailmalle, että meillä nämä kolme tavoitetta ovat saavutettavissa. Ja tässä meillä on hyvä sauma ajatella hyvin luovasti. No niin, kiitoksia kollega Chimanskille ja kovasti onnitteluja molemmille, myöskin niille tästä tehdystä työstä. Ja, ja kiitoksia kaikille kollegeille puheenvuoroista sekä myöskin komission jäsenille. Nyt sitten muistutan, että seuraava yhteiskokous, jossa äänestetään 9. tammikuuta ja täysistuntoäänestys tapahtuu 6. helmikuuta. Pyydän, että jatkatte ponnisteluitanne siellä ää, esittelijöiden taholla. Koska paljon tarkistuksia on jätetty, niin toivottavasti saatte kompromissit laadittua niin, että 12. joulukuuta saataisiin sitten aikaiseksi hieman yksinkertaisempi äänestysjärjestely meille kaikille. Paljon kiitoksia kaikille puhujille ja nyt olemme saaneet työmme päätökseen jo ennen aikataulua ja nähdään seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia.